sitten tehdä tämä myöhemmin. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Sì grazie. Kiitoksia. Arvoisa uusi puhemies Schulz, toivottavasti teidän kaudellanne prioriteetti on Julia Timoshenkon oikeuden ylläpitäminen. Hänet on ensin vangittu ja nyt hänet on viety todelliselle vankileirille, jossa hänen täytyy... Ähm, hänen, hän, hänet on vangittu perusteettomasti. Tämä on todellakin ihmisoikeusrikos ja tämä parlamentti ei voi olla hiljaa tällaisen tilanteen edessä. Meidän täytyy päättää tämä tilanne ennen kuin loppu muuttuu dramaattiseksi. Siksi pyytäisin, että teidän ensimmäinen vierailunne Euroopan parlamentin puhemiehenä olisi vierailu Julia Tymoshenkon luona. Kiitoksia. Das war die Dame schon, ne? No? Vielen Dank. Wir kommen nun zur Erklärung des Rates. Paljon kiitoksia. Nyt tulemme äh, neuvoston ja komission julkilausumiin Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmasta. Nyt toivotan sydämellisesti tervetulleeksi, erityisesti mm, koska kyseessä on entinen parlamentin kollega, pääministeri Helle Thorning-Schmidt. Sydämellisesti tervetuloa, pääministeri. annan teille nyt myös puheenvuoron, jotta voitte kertoa Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmasta. Teillä on puheenvuoro, hyvä pääministeri. Mr. President. Euroopan parlamentin puhemies, Euroopan komission puheenjohtaja, arvoisat äh, poliittisten ryhmien puheenjohtajat, Euroopan parlamentin jäsenet ja Euroopan komissio. Minulle on kunnia saada seistä täällä joukossanne tänään esittelemässä Tanskan puheenjohtajamaan prioriteetteja. Yksi suurimpia eurooppalaisia meidän ajaltamme edesmennyt äh, Tsekin presidentti Václav Havel sanoi, 20 vuoden kuluttua Eurooppa ei ole enää jakautunut kahtia. Uskon vakaasti, että se ei koskaan enää anna itsensä jakautua uudelleen, vaan päinvastoin se luo tilaa ja mahdollisuuksia yhä syvemmälle solidaarisuudelle ja yhteistyölle. Havel oli Eurooppa parhaimmillaan. Hän oli vapauden ja luovuuden mestari, oikeusvaltion ja demokratian valvoja – edistyksen ja integraation eteenpäin viejä, ja hän oli tämä tukeva käsi heikoille ja haavoittuville. Tämä on nyt hyvin kriittistä aikaa, ja sen vuoksi meidän kaikkien vastuullamme on toteuttaa Havelin usko Eurooppaan. Meidän täytyy tehdä oma osuutemme, toteuttaa ja mennä eteenpäin ja hoitaa Euroopan potentiaalia rauhan, mahdollisuuden, vapauden ja vaurauden alueena. Tämä on Euroopan haaste nyt, kun Tanska ryhtyy puheenjohtajamaaksi. Minä olen odottanut tätä mahdollisuutta saada puhua teille tänään Tanskan pääministerinä, mutta myös tämän ainutlaatuisen hienon parlamentin entisenä jäsenenä. Every day joka päivä tämän talon poliittisessa konehuoneessa tehdään päätöksiä, jotka luovat huomisen EUn rakennuspalikat. Ihan kuten missä tahansa parlamentissa, täälläkin on jakautumisia ja kuumentuneita keskusteluja ja niin pitääkin olla. Mutta se, mikä tekee tämän parlamentin erityiseksi, on yhteinen sitoumus Eurooppaan ja sen kansalaisiin ja se, että kaikki tähän uskovat. Te olette olette Euroopan parlamentti ja te olette myös parlamentti Euroopan puolesta. On ollut äh, todella mieltä ylentävää minulle olla osa sitä hienoa työtä, mitä te täällä teette. Minulle oli suuri kunnia olla mukana äh, Euroopan äh, parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, samoin kun oli myös mukana valmistelukunnassa, joka johti sitten Lissabonin sopimuksiin. Ja oli erityinen ilo ja etu olla mukana aktiivisesti äh, työssä, kun saavutettiin esimerkiksi tämän Euroopan parlamentin toimivaltuuksien vahvistaminen. Tulevana kuutena kuukautena minä pyydän teiltä teidän tukeanne, yhteistyötänne ja kumppanuutanne. Tämä tulee olemaan välttämätöntä, jos me haluamme saavuttaa todellista edistystä tällä todella raskaalla esityslistalla, joka meillä unionissa tänä päivänä on. Hyvät naiset ja herrat, minä kuulun siihen sukupolveen, joka oli 80-luvulla nuori. Monille se oli kova aika, kova korkea työttömyys ja hyvin vähän työmahdollisuuksia. Varsinkin nuoret olivat epäsuotuisessa asemassa johtuen koulutusjärjestelmien leikkauksista. Meitä joskus myös kuvattiin sukupolvena ilman tulevaisuutta. Mutta me näimme Euroopassa polun kohti vauraampaa ja lupaavampaa tulevaisuutta. Me näimme äh, johtajia, joilla oli visioita, kuten Havel. Ja kun vuodet kuluivat, Eurooppa toikin uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi yhtenäismarkkinat, se auttoi kaatamaan Berliinin muurin ja Saksan yhdentymisen, Maastrichtin sopimus ja laajentuminen. Tästä synkkyydestä ja pessimismistä kasvoi uusi kasvun ja edistyksen ja optimismin aika. Ja Eurooppa oli inspiraationa todelliselle yhteistyön mallille. Tämä on saavutus, josta meidän on oltava ylpeitä. Ajatelkaapa vain, että muutama vuosikymmen sitten Eurooppa oli manner, jossa oli jatkuvasti konflikteja ja se oli jaettu ja nyt meillä on unioni, jossa 27 valtiota toimii avoimesti oikeusvaltion ja demokratian pohjalta. Me olemme luoneet ennennäkemättömät puitteet päätöksenteolle Euroopan tasolla, eli yhteisen menetelmän, ja tämä antaa meille mahdollisuuden taistella vapauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta ilman, että heikennämme kuitenkaan kulttuurien ja yhteisöjen monimuotoisuutta. Kulmakivi tässä rakennuksessa on ollut ja on yhä vielä yhteiset arvot, solidaarisuus, osallistuminen ja mukaan ottaminen. Meille ne eivät ole ainoastaan yleviä ajatuksia, vaan se on ihan käytännön työtä. Ja sen vuoksi me olemme rakentaneet Euroopan, jossa on hyvin laaja sosiaalinen ulottuvuus. Me pyrimme sekä vaurauteen että solidaarisuuteen sen vuoksi, että me tiedämme, että tässä nykyisessä maailmassa ne eivät ole ainoastaan haluttavia, vaan ne ovat keskenään riippuvaisia asioita. Ja tällä vuosituhannella vielä enemmän kuin aikaisemmin oikeudenmukaisuus, huolenpito ja mahdollisuudet ovat komponentteja teollisuuteen tehokkuudessa samanaikaisesti, kun tehokkuus on nimenomaan se lähde, joka johtaa oikeudenmukaisuuteen, huolenpitoon ja mahdollisuuksiin. Ja tämä on Euroopan edistyksen ydin. Minä kiinnitin tähän erityistä huomiota tänään, en ainoastaan kunnioittaakseni menneisyyttä, vaan vielä tärkeämpää antaakseni luottamusta ja ohjausta tulevaisuudelle kenellekään täällä ei tarvitse kertoa, että Eurooppa on tällä hetkellä vakavassa taloudellisessa kriisissä, joka on myös äh, vaikeuttanut meidän yhteistyötämme. Kasvu on matalaa, velka on korkea, yritykset kompuroivat, työpaikkoja menetetään ja epävarmuudesta on tullut osa äh, arkipäivää miljoonille eurooppalaisille perheille ja ottaen huomioon nykyiset koettelemukset, kansalaiset Euroopassa äh, kokevat enemmän ja enemmän leikkauksia ja menetyksiä. Meidän täytyy olla mukana tässä taloudellisessa haasteessa päättäväisin toimin. Meidän täytyy luoda uutta uskomusta ja luottamusta Eurooppaan ja meidän täytyy varmistaa Euroopan mallin pitkän aikavälin toteutettavuus. Me olemme velkaa sen kaikille sukupolville Euroopassa, mutta erityisesti me olemme tämän velkaa meidän nuorisollemme. Se, mitä nuoriso meiltä vaatii, on vain oikeudenmukaista, eli mahdollisuus samaan koulutukseen ja työpaikkoihin kuin mitä aikaisemmilla sukupolvilla on ollut. Mahdollisuus olla tuomassa oma kortensa kekoon heidän yhteiskunnissaan ja olla mukana rakentamassa turvallista tulevaisuutta. He työskentelevät tämän puolesta, mutta he voivat olla varmoja siitä, että he saavuttavat saavuttavat sen vain, mikäli me rohkaisemme ja annamme heille tukea. Jos me haluamme, että he tulevaisuudessa elättävät meitä, meidän täytyy nyt toimia samalla tavalla tällä hetkellä heidän suuntaansa. Tämä on sopimus sukupuolten, sukupolvien välillä. Meidän täytyy kunnioittaa tätä suurella päättäväisyydellä ja meidän täytyy osoittaa samaa päättäväisyyttä, kun me ratkaisemme julkisen talouden tilannetta sen vuoksi, että se on se todellinen suoja muuri spekulaatioita vastaan. Ainoa mahdollinen kestävä tulevaisuus sosiaalisille markkinataloudelle on se, että me kannustamme kilpailuun ja muutokseen. Sen vuoksi, että vakaus tukee kasvua ja sitä kautta me pystymme myös parantamaan innovaatioita. Kuluttamisen hillitseminen ei ole sitä, että luopuisimme solidaarisuudesta. Nykyisissä olosuhteissa se on ehto, jotta saadaan aikaan luotettavaa solidaarisuutta. Olen vakuuttunut siitä, että suuri enemmistö ihmisistä ymmärtää tämän ja että he ovat valmiita olemaan osa sitä, mikäli tämä toteutetaan oikeudenmukaisesti. Ihmiset ovat valmiita tekemään uhrauksia, mutta he eivät halua tulla uhratuiksi. Ihmiset hyväksyvät tässä säästötoimet, jos ne ovat oikeudenmukaisia, mutta he tulevat vastustamaan säästötoimia, jotka ovat äh, epätasa-arvoisia ja epäreiluja. Euroopan johtajina meidän täytyy toimia tämän todellisuuden pohjalta. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan tulevaisuus ja kohtalo on myös Tanskan kohtalo. Tämä on ollut Tanskan johtomotiivina Euroopassa jo vuosikausia. 40 vuotta sitten eh, Tanska eh, oli osa ensimmäistä laajentumista ja silloin meidän kumppanimme uskoivat meille samana vuonna vielä puheenjohtajakauden. 30 vuotta sitten Tanskalla oli puheenjohtajakausi kylmän sodan aikana ja taloudellisen epävarmuuden aikana, mutta myös samana aikana valittiin ensimmäinen Euroopan parlamenttivaaleilla. 20 vuotta sitten, kun meillä oli, meillä oli puheenjohtajakausi, käynnistettiin yhtenäismarkkinat. Ja 10 vuotta sitten Tanskan puheenjohtajakauden aikana EU yhdisti Euroopan. Ihan kuten nyt Jälleen meillä on kriittinen aika Euroopan unionissa ja me tulemme tulevana kuutena kuukautena työskentelemään kovasti viedäksemme Eurooppaa eteenpäin. Euroopan kansalaiset odottavat, että poliittiset johtajat toimivat ja se on ihan oikeudenmukaista. Meidän täytyy aina muistaa yksi asia. Demokraattinen politiikka arvioidaan tulosten pohjalta, ei aikomusten pohjalta. Tanska puheenjohtajamaana tulee työskentelemään väsymättä seuraavan puolivuotiskauden aikana varmistakseen sen, että Eurooppa jatkossakin tuottaa konkreettisia hyödyllisiä tuloksia ja että nämä tulokset äh, hyödyntävät kaikkia eurooppalaisia, nuoria, vanhoja, opiskelijoita, työläisiä, etelässä, pohjoisessa. Ja haluaisin äh, tätä kuvatakseni painottaa meidän painopisteitämme. Ensinnäkin Tanska puheenjohtajakauden aikana pyrkii varmistamaan Euroopan talouden vastuullisuuden. Se on ainoa keino päästä ulos kriisistä. Meidän on palautettava Eurooppa takaisin raiteilleen ja sitä kautta varmistettava kansalaistemme turvallisuus ja vauraus. Tämä vaatii poliittista tahtoa ja kuria meiltä kaikilta niin, että voimme toimia uusien taloudellisen ohjaus- ja hallintaohjelman mukaan. Toiseksi meidän täytyy työskennellä dynaamisemman Euroopan puolesta. Kasvu on palautettava ja sen täytyy myös olla jatkuvaa. Meidän täytyy pyrkiä myös luomaan pitkän aikavälin työpaikkoja, varsinkin nuorelle sukupolvelle. Uuden aikaistaminen ja kehittäminen yhtenäismarkkinoilla on yksi avain tähän. Ja meidän täytyy myös katsoa eteenpäin. Meidän täytyy myös antaa yrityksillemme mahdollisuus hyödyntää uusia mahdollisuuksia kasvavissa talouksissa Euroopan ulkopuolella. Kolmanneksi työskentelemme vihreän Euroopan puolesta. EU on kehittänyt hyvin kunnianhimoisen energia- ja ilmastokysymyspolitiikan. Me olemme tässä johtajia globaalilla tasolla. Mutta jotta me voimme ylläpitää ja pitää kiinni meidän asemastamme ja rohkaista muita, me tarvitsemme uusia aloitteita, esimerkiksi energiatehokkuuden ja uudistuvien energioiden työntekijöiden aloilla. Ajatelkaapa, enemmän kuin 20 miljoonaa eurooppalaista työpaikkaa liittyy tavalla tai toisella ympäristöön. Tässä on valtava potentiaali, mutta meillä on todellinen riski siitä, että ää, tutkimus- ja tietointensiiviset työpaikat muuttavat pois Euroopasta paremmille alueille. Tanska puheenjohtajakautena tulee tekemään todella paljon työtä varmistaakseen vihreän tutkimuksen ja vihreät työpaikat Euroopassa. Neljänneksi me tulemme työskentelemään turvallisemman Euroopan puolesta. Globalisoituneessa maailmassa ainoastaan yhteiset eurooppalaiset ponnistukset voivat olla tehokkaita, kun me haluamme turvata kansalaistemme vapaudet ja turvallisuuden. Terrorismin vastainen taistelu, rajat ylittävä rikollisuus, ja se, että kuinka hallinnoimme rajojamme ja saamme aikaan hyvin toimivan eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmämme. EUn äänen täytyy kuulua meidän alueemme ulkopuolellamme myös, kun me puhumme yhteisistä arvoista ja omista intresseistämme. Puheenjohtajamaa tulee tukemaan ja auttamaan korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa. Budjettikuri, kasvu, työpaikat, vihreät politiikat ja se, että varmistetaan meidän kansalaistemme turvallisuus ja Euroopan ääni maailmassa, nämä ovat meidän painopisteitämme. Meidän täytyy olla rohkeita ja kunnianhimoisia. Taloudellisessa kriisissä en odota ollenkaan, että Tanskan puheenjohtajakausi olisi mitenkään helppo. Mutta voin varmistaa teille, että puheenjohtajamaa ei liian aio lannistua. Me emme ole sellaisia. Onhan äh, selvää, että puheenjohtaja maa ei kykene näitä tavoitteita toteuttamaan yksin. Me tarvitsemme aktiivista yhteistyötä kaikilta osapuolilta, jäsenvaltioilta, eurooppalaisilta, toimielimiltä ja kansalaisyhteisöltä. Me tarvitsemme Euroopan unionia, joka on yhdistynyt ja joka pyrkii yhdessä vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Teidän osallistuminen ja tukenne tässä parlamentissa tulee olemaan hyvin tärkeää tässä ponnistelussa. Hyvät naiset ja herrat, olen täällä tänään Tanskan pääministerinä ja voin varmistaa ja vakuuttaa teille olevani henkilökohtaisesti sitoutunut Eurooppaan. Minä olen sydämestäni eurooppalainen ja ennen kaikkea minä olen myös lapsilleni eurooppalainen. Minä tiedän, että loppujen lopuksi heidän turvallisuutensa, mahdollisuutensa ja vapautensa tulee riippumaan siitä, mitä me saamme aikaan. Unioni on kaikkein paras väline auttaa vahvistamaan näitä edellytyksiä meidän omalla mantereillamme ja koko maailmassa. Herra puhemies, naiset ja herrat, se mitä meidän unionimme ja meidän solidaarisuutemme on ei näy hyvinvoinnin aikana parhaiten, vaan se on se, mitä me teemme haasteellisina aikoina. Ja tämä on sellainen aika. Ja kuten minä painotin aikaisemmin, EUlla on lähinnä kolme suurta haastetta. Ensinnäkin meidän täytyy uskoa niihin vahvoihin sääntöihin, ja päätöksentekojärjestelmiin, jotka jo on päätetty EU:ssa. Me olemme unioni, joka toimii yhteistyön, oikeusvaltion ja demokratian pohjalta. Kriisien aikoina, kun on tehtävä tiukkoja päätöksiä ja kompromisseja, silloin nämä perustat, meidän yhteisömenetelmämme ovat entistä tärkeämpiä. Se, että luotamme omiin perus sääntöihimme ja menettelytapoihimme ei ole ainoastaan pienten jäsenvaltioiden eduissa, kuten Tanskan, vaan se on nimenomaan se, joka tekee meidän unionistamme erityisen. Se on se, mikä tekee meidän yhteistyöstämme niin vahvaa ja kestävää. Ja se on meidän kaikkien eduissamme. Toisekseen meidän täytyy ylläpitää, pitää kiinni siitä, että Eurooppa on osa ratkaisua nykyisessä kriisissä, ei se ongelma. Ja tie pois tästä kriisistä kulkee sen kautta, että me saamme enemmän Eurooppaa, ei vähemmän. Nykyisissä olosuhteissa se, että kääntyisi sisäänpäin, olisi se, että sul, sama kuin sulkisi silmänsä todellisuudelta. On Euroopan johtajien tehtävä osoittaa tämä meidän kansalaisillemme ja ulkopuoliselle maailmalle. Euroopan käytännönläheisyys tulee palauttamaan uskon Euroopan projektiin. Kolmanneksi meidän täytyy myös tuoda Eurooppa eteenpäin tästä kriisistä ilman, että me koskemme meidän arvoihimme. Taloudellinen maltillisuus on tärkeää, jotta voimme palauttaa talousmarkkinoiden luottamuksen. Mutta sosiaalinen markkinatalous on osoittautunut niin menestyksekkääksi, että sen täytyy jatkossakin olla meidän periaatteemme, kun kuljemme tämän kriisin lävitse. Ei ole epäilystäkään siitä, että nykyinen kriisi on asettanut Euroopan unionin aikamoiseen testiin. Euroalueen valtiot ovat ottaneet itsellensä valtavan vastuun kannatellessaan taloudellista vakautta alueellemme. Finanssipoliittinen sopimus on hyvin tärkeä, kun vakautetaan euroa, ja tämä on myös koko Euroopan unionin intresseissä. Oli miten oli, tämän kriisin ei kuitenkaan tule johtaa meitä harhaan. Päinvastoin, on yhä selkeämpää kuin aikaisemmin, että meillä on yhteinen kohtalo. On ensiarvoisen tärkeää, että työskentelemme yhdessä ja seisomme yhdessä. Mikäli me haluamme toteuttaa Václav Havelin vision yhteistyöstä ja solidaarisuudesta, meidän täytyy varmistaa Eurooppa, joka on työssä jälleen. Ja yhdessä me näin teemmekin. Kiitos. Thank you very much, Prime Minister. Kiitoksia oikein paljon, hyvä pääministeri, hyvät naiset ja herrat.